Hanno votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko myös äänten laskijat äänestäneet? Silloin tämä äänestys päättyy. Pyydän, että äänten laskijat menevät saliin R1.1 äänten laskemista varten. Istunto keskeytetään ja kun kello soi, niin istunto jatkuu. Tämä näkyy myös ruuduilla.